präsident! darf sie bitten platz zu nehmen? käykääpä paikoillenne. Arvoisat naiset ja herrat, toivotan teidät tervetulleeksi ja avaan istunnon. Ensimmäisenä esityslistan kohtana meillä on keskustelu Euroopan unionin tulevaisuudesta ja kysymyksessä on Itävallan liittokanslerin Werner Faimanin julkilausuma ja toivotankin sydämellisesti tervetulleeksi. Itävallan liittokanslerin on suuri ilo saada teidät luoksemme tänne tänään. Hyvät naiset ja herrat, minä näin, että tuolla neuvoston äh, riveillä istuu myös Espanjan kuningaskunta, nimittäin Innis Mendes de Vigo, meidän monivuotinen kollegamme. Tervetuloa herra ministeri. Herra liittokansleri, minä kiitän teitä siitä, että otitte vastaan Euroopan parlamentin kutsun tulla tänne tänään puhumaan Euroopan parlamentin jäsenille teidän näkemyksestänne Euroopan unionin tulevaisuudesta. Tänä vuonna 2013 me olemme hyvin ratkaisevassa vaiheessa Euroopan politiikassa. Epäilyttä on niin, että kansojen ja valtioiden valtioiden yhteys ja yhdessäolo on erittäin merkittävää meidän tulevaisuudellemme talouden, valuuttapolitiikan ja ympäristön kannalta. Ja uskoakseni minä, ettekä tekään olisitte muutama vuosi sitten voineet kuvitella, että olemme tässä jamassa. Euroopan parlamentin keskustelu neuvoston yksittäisten edustajien kanssa heidän tehtävässään Euroopan unionin jonkin elimen jäsenenä ja samanaikaisesti suvereenin jäsenvaltion valtion johtajana on erittäin tärkeää meille. Ja toistan. Olen sen vuoksi todella kiitollinen teille siitä, että tulitte luoksemme tänne käymään ja hakemaan vuoropuhelua kanssamme. Toivoisin, että muitakin teidän kollegoitanne Eurooppa-neuvostosta löytäisi tiensä tänne ja kävisi avointa vuoropuhelua valittujen kansanedustajiemme kanssa – sen sijaan, että annetaan vain julistuksia Euroopan unionin tilasta. Ja minä uskon, että suurin osa jäsenistä äh, ottaa teitä mielellään tänne vastaan. Annan nyt puheenvuoron Itävallan, tasavallan liittokanslerilla herra Faimanille. Niin olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, on hienoa, että teillä oli aikaa nyt tulla tänne, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on tietysti erityinen kunnia olla täällä Euroopan parlamentissa ja käydä tätä keskustelua tästä hetkestä ja Euroopan unionin tulevaisuudesta ja Euroopan yhteisöstä. Tällä hetkellä, eli nyt kun yli viisi ja puoli miljoonaa nuorta Euroopassa on työttömänä ja hetkellä, jolloin yli 8,5 miljoonaa alle 25-vuotiaista ei ole löytänyt työtä, olisi kyynistä sanoa, että kriisi on ohi. Ja olen vakuuttunut siitä, että toisin kuin 30-luvulla me olemme saaneet aikaan hyvin paljon – kun ajatellaan nyt talouskriisiä, talouskriisiä, me olemme toimineet yhdessä päättäväisesti, meillä on yhteisiä investointihankkeita ja me olemme nyt tehokkaasti toimineet. Ja jotkut ovat ennustaneet, että vuoden 2012 loppuun mennessä euroalue tulisi supistumaan, niin tällaiset apokalyptiset ennusteet eivät ole toteutuneet, koska olemme ponnistelleet yhdessä Euroopassa. Meillä on näin ollen paljon asioita, joita on yhdessä saatu aikaan, ja uskon, että ilman tällaista yhteistoimintaa EU:ssa ne vahingot, joita kriisi on saanut aikaan, niin niitä ei olisi näin hyvin pystytty hoitamaan. Mutta emme tietenkään voi olla läheskään vielä tyytyväisiä niin kauan kuin talouskasvu on näin vähäistä ja työttömyys on näin korkealla. Jos me haluamme vahvistaa Eurooppaa, niin me vahvistamme viime kädessä itseämme. Jos Euroopassa toimitaan huonosti, niin silloin me tuotamme hallaa itsellemme. Ja haluaisin nyt sanoa tämän maan edustajana, joka kuuluu nettomaksajien. Nettomaksajahan tarkoittaa, että kun verrataan sitä, kuinka paljon rahaa tulee EUsta ja kuinka paljon sitten maksetaan EUhun, niin silloin jäämme tavallaan miinukselle. Mutta se ei kuitenkaan kerro mitään siitä, miten me esimerkiksi Itävallassa hyödymme siitä, että viemme tuotteita muihin maihin ja että monet itävaltalaiset yritykset toimivat muissa EU-maissa hyvinkin menestyksekkäästi. Sekin on etu maallemme ja sekin on otettava huomioon, kun katsomme tilannetta taloudellisesti EU:ssa. Meidän täytyy muistaa myöskin euroalue eli yhteinen valuuttamme. Meidän täytyy olla siis solidaarisia. Senhän pitäisi olla leimaa antavaa Euroopalle. Meidän pitää olla malli muille. Ja toisin kuin muut mantereet, Meillähän on demokratiaa ja vapautta, mutta meidän täytyy muistaa myöskin sosiaaliset kysymykset. Ne ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä ja näin ollen solidaarisuus ei saa jää pelkästään kansalliselle tasolle, vaan sen pitää koskettaa koko Eurooppaa. Me pystymme toimimaan yhdessä ja meillä joko kaikilla menee hyvin tai kaikilla menee huonosti. Hyvin usein minulta kysytään, mitä nämä toimet kaikki esimerkiksi tämä fiskaalisopimus, investoinnit, joista on päätetty yhdessä, eu talousarvio, talousvalvonta, ja joka toivottavasti pian tulee johtamaan talouskasvuun, niin mitä järkeä kaikessa tässä on? No, tähän voi vastata kahdella tavalla. Voidaan sanoa, ja olen hyvin vakuuttunut siitä, että sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja Euroopan sosiaalinen tasapaino on saanut kansojen tuen ensin taakseen. Ja historia opettaa meille, että kun ajatellaan naapureita, jotka aikaisemmin ovat taistelleet toisiaan vastaan ja jotka usein ovat taistelleet elämästä ja kuolemasta, ja sen jälkeen ovat sitten löytäneet yhteisiä asioita ja ovat saaneet aikaan rauhaa ja yhtenäisyyttä. Ja kun ajatellaan hiili- ja teräsyhteisöä ja se, että tajuttiin, että yhteistyö on parempaa kuin tois, toisiaan vastaan taisteleminen, niin tätä kautta monet ihmiset ja monet nuoret voivat nyt ymmärtää, että me elämme nyt rauhan aikakautta. Ja Ilman sosiaalista yhtenäisyyttä se ei kuitenkaan ole taattu. Me emme voi edustaa Eurooppaa, jossa nuoret menettävät toivonsa, koska heitä ei tarvita. Koska koulun jälkeen tai 16-vuotiaita he eivät saa edes koulutuspaikkaa, eivätkä näin pysty toimimaan yhteiskunnassa, eivätkä pysty elättämään itseään. Tämä on meidän yhteinen tehtävämme. Sosiaalinen yhteiskuuluvuus ei ole mikään kansallinen kysymys, ja tätä kautta saadaan aikaan luottamusta ja voidaan luoda mahdollisuuksia rauhanomaiselle kehitykselle. Monissa asioissa olemme hyvin kaukana tavoitteistamme. Meidän täytyy ajatella esimerkiksi, että meillä on, ei olisi käytetty kaikkia näitä välineitä. No, kenelle olisi silloin koitunut eniten haittaa? spekulaatio on hyödyttänyt toisia henkilöitä, jotka ovat kaukana reaalitaloudesta. Ja nämä eivät ole tahoja, jotka maksavat, kun maa on maksukyvytön, vaan silloin väärät tahot joutuvat maksamaan. Kaikilla ei esimerkiksi ole varaa lääkkeisiin, ja kansalaiset joutuvat maksamaan sitä kautta, että he eivät itse ole syyllistyneet keinottelu, mutta joutuvat kuitenkin maksamaan siitä koituvan laskun. Eli meidän täytyy nyt varmistaa se, että kriisistä opitaan oikealla tavalla. Ja tähän mielestäni kuuluu säästäväisyys, kilpailukyvyn tehostaminen, mutta myöskin se, että vahvistamme investointeja ja solidaarisuutta. Investoinneista on hyötyä silloin maille, kun mailla on siihen mahdollisuuksia ja meillä on näissä asioissa vielä paljon tekemistä. Petosten torjunta, veronkierron torjunta on monia tahoja, jotka yrittävät välttää veroja ja meidän on otettava käyttöön tehokkaampaa verovalvontaa, eli että veroja ei makseta ainoastaan paperilla, vaan oikeastikin – Oikeusvaltioperiaatteesta on pidettävä kiinni ja myöskin investoinnille on luotava ilmapiiri, jossa he uskaltavat tehdä investointeja. Nämä ovat oikeita vastauksia siitä syystä, että leikkauspolitiikka, joka koskettaa kaikkia joilla samalla tavalla, myöskin heikentää esimerkiksi investointeja, ostovoimaa, investointeja koulutukseen ja tutkimukseen, eli kaikkiin aloihin, jotka voisivat parantaa kunkin maan kilpailukykyä. Mehän tiedämme, että on monia asioita, joita on arvosteltu julkisuudessa viime viikkoina kuukausina, kun puhutaan näistä toimista, joihin on nyt ryhdytty. Mutta minä uskon kuitenkin, että kun seilataan yhteisessä veneessä, niin ei voi nauttia ainoastaan kaunista säästä, vaan silloin kun vene joutuu myrskyyn ja kun se pitäisi saada turvalliselle vesille, niin kaikkien on toimittava yhdessä ja vedettävä yhtä köyttä. Ja tämä johtuu siitä, että meidän on jatkettava tätä velkojen hallinnointia, niin kuin minä sitä kutsun. Ja kun ajatellaan korkokehitystä seuraavina vuosina, Esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa tämä on nähty. Ja kun korot ovat alle 2 prosenttia, siis pitkien lainojen korko on alle 2 prosenttia, niin jos tämä jatkuu, niin sitten, siis tämähän on lyhyellä aikavälillä nähty, niin sitten näitä valtioiden velkoja voidaan ostaa. Ja kun ajatellaan näitä korkeita kustannuksia näissä maissa, ja kun ne eivät luo mahdollisuuksia investoinneille, niin uskon, että tähän mennessä toteutetut toimet ovat vain alkua yhteiselle velanhallinnoinnille. Tätä ei pidä käsittää väärin. Tämä ei tarkoita, että yhtäkkiä joku joutuisi vastaamaan toisen veloista. Se tarkoittaa sitä, että me emme voi jättää kaikkia keinottelun varaan rahoitusmarkkinoille, kun ajatellaan eurooppalaisia lainoja. Ja meillä pitää olla tällainen velanpurkurahastus, ja meidän täytyy kehittää tätä edelleen, ja meidän pitää luoda yhteistä lainojen hallinnointia. Se on aivan oikea tapa edetä. Meidän täytyy miettiä investointeja ja myöskin miettiä, millaisia mahdollisuuksia kullakin maalla on toteuttaa investointeja. Tässä yhteydessä haluaisin myöskin kiittää Euroopan parlamenttia ja teitä siitä, että kun kyse on ollut valvonnasta ja sääntelystä rahoitusmarkkinoilla, mutta myöskin transaktioveron osalta, niin parlamentti on hyvin pitkälti edustanut Itävallan kantaa. Ja Itävallassa kaikki puolueet päättivät tästä yksimielisesti. Eli Euroopan tasolla me olemme sitoutuneet näihin kysymyksiin ja Euroopan parlamentti on hyvin selkeästi ottanut kantaa näihin kysymyksiin, kun ajatellaan vaikka transaktioveroa. Yhtäältä se on symboli ja myöskin rahoitusmarkkinat ovat tässä mukana, kun kyse on siitä, että varoja pitää vapauttaa, jotta kriisin vahinkoja voidaan korvata, korjata ja meidän täytyy mahdollistaa tuleva talouskasvu. Tilan siis tällainen hallinnointi kyky. Sitten eurooppalaiset palvelut, Euroopan reaalitaloutta on vahvistettava, eikä niitä tuotteita, jotka sopivat paremmin kasinoon kuin eurooppalaiseen talouteen. Ja siksi kaikki mekanismit, jotka kieltävät keinottelut, pankkivalvonta, konkurssilainsäädäntö, niin ne kaikki menevät siihen suuntaan, että reaalitaloutta voidaan vahvistaa – ja meidän täytyy miettiä myöskin riskien osalta vastuun jakoa. Eli ei niin, että toiset ottavat riskit ja sitten toiset maksavat siitä. Eli meidän täytyy miettiä tätä sääntelyä. Se on tarpeen, jotta kansalaisille voidaan näyttää, että meillä ei ehkä politiikassa ole vielä ollut riittävästi välineitä, jotta talouskriisi olisi pystytty estämään. Mutta tästä on nyt kuitenkin opittu. Me tarvitsemme enemmän välineitä, jotta tulevaisuudessa voidaan taata se, että tällainen kriisi ei enää toistu. Ja meidän täytyy nyt todellakin miettiä, mitä tulevaisuudessa tehdään. Siksi nämä toimet, esimerkiksi pankkien osalta, kun ajatellaan vaikka sijoituksia ja luottokysymyksiä, niin nämä säännöt ovat hyvin tärkeitä. Meidän täytyy myöskin, siis tämä on nyt itsestäänselvyys, mutta siis meidän Mehän tiedämme, että näissä keskusteluissa on myöskin toisenlaisia kantoja, joten tätä nyt haluan aina korostaa. Meillä pitää miettiä tuotteita, kun ajatellaan vaikka energiaa, infrastruktuureita ja esimerkiksi kun ajatellaan juomavettä. Minun kannaltani meidän täytyy pyrkiä siihen, että tällaiset kysymykset jäävät valtioiden kontolle eikä meidän pidä nyt väärällä tavalla uhrata niitä vapauttamisen alttarille. Myyminen on nopeaa, mutta sitten niiden takaisin saaminen on jo paljon hankalampaa. Ja tässäkin kysymyksessä monet ovat vaatineet, että poliittiset vastuuhenkilöt toimivat vastuullisesti Ja politiikassa monet vastuulliset ovat kansalaisten silmissä syyllisiä, mikäli näissä asioissa ei ole osattu kunnolla ottaa kantaa keinotteluun tai muihin ilmiöihin, joten meidän täytyy nyt kehittää välineitä näihin kysymyksiin. Ja nuorisotyöllisyys on tärkeä kysymys. Nuorille tarjottava koulutustakuu ja Itävallassahan on hyvin vähän työttömyyttä ja nuorisotyöttömyyttä ja meillä on ammattikoulutusta, se vahvistaa taloutta ja meidän täytyy miettiä koko Euroopan taloutta. Sehän on hyvin keskeinen asia, kun ajatellaan Euroopan tulevaisuutta. Koulutustakuu tarkoittaa sitä, että 16-vuotiaat voidaan ottaa pois kaduilta ja antaa heidän mahdollisuus päästä koulutukseen he voivat osittain saada koulutusta jo suoraan yrityksissä ja näin ne saavat koulutuksen ja myöhemmin he ovat sitten talouden käytettävissä ja he saavat tällä tavalla mahdollisuuksia toimia työmarkkinoilla paremmin. Tämä on tärkeää ja koulutustakuu antaa meille paljon mahdollisuuksia estää se, mikä meidän on estettävä, eli se, että nuoret vaipuvat toivon epätoivoon. Ja sitten vielä yksi ajatus. Meidän ei nyt pidä puhua pelkästään siitä, että investoidaan. Meidän täytyy investoida koulutukseen ja koulutuspaikkoihin yrityksissä. Ja tällä tavalla 16 17 vuotiaita saataisiin yli miljoona koulutuksen piiriin. Ja tiedän, että myöskin Itävalta edustaa sitä kantaa. Eli kun ajatellaan esimerkiksi maaseutua ja alueellisia erityispiirteitä, Eli ei pidä keskittyä pelkästään kaupunkeihin. Eli meidän on pidettävä huolta siitä, että kun ajatellaan kulttuurista ja poliittista identiteettiä niin niitäkin on ylläpidettävä. Meidän täytyy miettiä esimerkiksi luomutuotantoa ja esimerkiksi vuoristoalueita ja muita hankalia alueita. Nekin on pidettävä mielessä Euroopassa. Eli talouden alalla on vielä paljon asioita käsiteltävänä, mutta tavoitteena täytyy olla se, että lopuksi jotain saadaan aikaan. Me tarvitsemme tuloksia. Me tarvitsemme tuloksia joiden avulla voimme osoittaa, mihin investoinnit käytetään, ja meidän täytyy luoda luottamusta Euroopan yhteiseen tulevaisuuteen ja luotettavuuteen. Ja luotettavuudesta puheen ollen vielä yksi asia. Luotettavuus ja kestävyys energiapolitiikassa on minun mielestäni kysymys, johon liittyy uusiutuvat energialähteet. Energiakysymykset ovat monille hyvin hankalia kysymyksiä, mutta ydinvoima ei ole kuitenkaan kestävää politiikkaa. Ydinenergia viimeistään Fukushiman osalta osoitti, että sitä ei voida hallita – ja meidän täytyy miettiä, miten välivarastointi ja loppuvarastointi voidaan taata. Ja siksi on hyvä, että on nyt näitä stressitestejä. Komissio on jo teettänyt tällaisia testejä. Ne ovat askel oikeaan suuntaan. Meidän täytyy katsoa, kuinka turvallista ydinvoima on. Ja uskon, että ydinvoima ei ole oikea tie tulevaisuuteen, vaan uusiutuvat energialähteet. Jotkut ovat tälle nauraneet, mutta ne, jotka ovat kärsineet Fukushimasta, eivät mitenkään naura. Ja uskon, että me olemme vastuullisia niille sukupolville, jotka joutuvat tulevaisuudessa miettimään, miten se, millä tavalla käsitellään tänään tuotettavia ydinjätteitä. Eli meidän täytyy edistää kestävää politiikkaa. Nyt lopuksi olen ylpeä niistä sukupolvista, jotka toisen maailmansodan jälkeen olivat rohkeita käynnistämään tämän rauhanprojektin, joka sitten kehittyi Euroopan unioniksi. Aina ei mietitty, miten tästä voit, saadaan voittoa kuudelta, vaan tässä on nyt toimittu yhdessä ja mietitty Euroopan tulevaisuutta. Ja sitten etelä eurooppa ajatellen, kun ajatellaan lapsiamme ja lastenlapsiamme myöskin Itävallassa ja kreikkalaisia ja espanjalaisia lapsia, jotka varttuvat Euroopassa, ja sitten he miettivät politiikkaa, josta tänään päätetään. Niin Itävallan edustajana haluaisin todeta, että solidaarisuus ja lähimmäisen rakkaus on vahvempi kuin ahneus ja keinottelu. Kiitos. Kiitokset liittokansleri Ja sitten eh, lyhykäinen puheenvuoro. Herra Barroso, olkaa hyvä. Kiitos eh, puhemies. Hyvä liittokansleri, arvoisat edustajat. Haluan nyt onnitella teitä siitä, että tämä keskustelu käydään. On hyvä, että ollaan mukana tämän, tämän asian selvittelemisessä, jos haluamme päästä kriisistä eroon. Te sanoitte, että demokratia Euroopan unionissa on sellainen asia, jota pitää hoitaa kansallisella, mutta myös Euroopan tasolla. Ja haluan kiittää Itävallan liittokansleria tästä henkilökohtaisesta sitoutumisesta Euroopan unioniin. Teidän vahva kantanne, joka esititte tänään, on hyvä osoitus tästä sitoumuksesta. Eli kiitos teille ja haluan eh, kiittää myös koko hallitustanne ja maatanne. Itse asiassa Itävalta on ollut johdossa, kun on edistetty tärkeitä politiikkoja Euroopan tasolla. Avoin keskustelu työmarkkinaosapuolten kanssa ja välillä, joka Itävallassa on erittäin tärkeä eh- ehto kasvulle ja solidaarisuudelle on ollut tärkeää. Itävalta on maa, jossa on ollut alhaisin nuorisotyöttömyysaste koko Euroopassa. Ja kiitos vahvasta tuestanne myöskin tälle nuorisotakuulle. Ja tässä yhteydessä haluan myös mainita, että Itävalta on myöskin tukenut eurooppalaista tra- transaktioveroa. Itävalta on nettomaksaja ja on ollut mukana keskusteluissa monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Ja Itävalta on myöskin edistänyt puhtaita uusiutuvia energiavaroja, joilla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja ympäristösuojeluun. Ja viimeisenä haluan vielä mainita, että Itävalta on myöskin edistänyt eurooppalaista politiikkaa ydinvoiman vähentämisen alalla. Ja Itävalta on näin ollut mukana Euroopan politiikan luomisessa komission puolesta haluan sanoa, että mielelläni jatkan läheistä yhteistyötä kanssanne ja hallituksenne kanssa ja kiitos Itävallalle sitoutumaksestanne meidän Euroopan unioniin. Kiitos. Kiitokset herra Barroso. Sitten EPPn ryhmän puheenjohtaja Josef Doyle. Hyvä puhemies, hyvä Martin Schulz ja komission puheenjohtaja Barroso, Hyvä. Itävallan liittokansleri Fener Feynman, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin kiitoksia liitto eh, kanslerille siitä, että hän on tullut tänne parlamenttiin ja että olemme saaneet käydä tätä keskustelua teidän kanssanne. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, meitä ei yllätä tässä tilanteessa, se, että me uskomme Euroopan unionin lisäarvoon ja se, siihen, että saisimme hyvän budjetin tässä kriisitilanteessa. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole pystyneet toteuttamaan investointeja, ovat vaikeassa tilanteessa. Ja nyt ne mitä olemme tehneet, ne muutokset ovat saaneet joitakin muutoksia aikaan eri valtioissa, Irlannissa, Espanjassa ja niin edelleen. Olemme pystyneet vähentämään velkaa. Pitää muistaa se, että työtä on saatu tehtyä, mutta kuitenkin meillä on jatkuva paine päällä. Kaikki ongelmat eivät ole vielä ratkaistuja. Ja jos luulemme, että kriisi on takana, niin tämä voi aiheuttaa uuden kriisin. Haluan tämän sanoa, koska tästä on mm, puhuttu paljon. Ja tänään ilman Itävaltaa olisimme tai olemme erittäin huonossa tilanteessa nuorisotyöttömyyden osalta. Joissakin maissa yli 50 prosenttia nuorista on työttömiä. Tämä ei ole kestävää. Ja me emme voi jatkaa tällä tavalla. Meidän pitää jatkaa Euroopan unionin vahvistamista. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa kaikilla aloilla. Me tarvitsemme enemmän yhdenmukaistamista. Hyvät kollegat, tämä Euroopan alijäämä on erittäin kallista meille, kun ajatellaan, että meillä ei ole yhteisiä sääntöjä. Esimerkiksi kun ajatellaan, miten hoidetaan työttömyyttä, sosiaalista suojelua, eläkeikiä, me emme voi asettaa vaaran eurooppalaista solidaarisuutta. Ja erilainen vero kierto ja muut väärinkäytökset ovat sellaisia, joihin pitää puuttua. Meillä pitää olla samanlaiset lähtökohdat, erityisesti euroalueella euron osalta. Ei ole mahdollista, että tämä tilanne eri maissa on hyvin erilainen. Tämä vaikuttaa kilpailutilanteeseen, mutta yhdenmukaistaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me olisimme ikään kuin tasapäistettyjä eri maissa. Meidän pitää ottaa huomioon se, että Itävalta ja Luxemburg voisivat otta, voisivat täytäntöönpanna direktiivin vuoden 2013 osalta. Aivan kuten sanoitte, hyvä liittokansleri, Itävalta on hyötynyt siitä, että se on liittynyt Euroopan unioniin ja että unioni on laajentunut. Itävaltaiset yritykset ovat voineet investoida Eurooppaan, Keski- ja Itä-Eurooppaan, ja Itävallan talous on ollut dynaamisimpia talouksia Euroopassa, mutta tätä ei olisi voitu mahdollista ilman yhteistä politiikkaa. Esimerkiksi yhteinen maatalouspolitiikka ja aluekehityspolitiikka ovat olleet erittäin tärkeitä ja Itävalta on niitä täytäntöönpannut e- erinomaisesti. Eli aina kun tulen käymään Itävallassa ja käyn siellä usein, niin haluan sanoa teille tämän uudelleen ja uudelleen, että älkää luopuko tästä politiikastanne, koska muuten monia työpaikkojakin menetetään. Eurooppa jossa populismi nousee. Täytyy muistuttaa tässä tilanteessa, että Eurooppa on tie, jossa on kaksi suuntaa. Me emme voi hyötyä yhtenäismarkkinoista ja muista politiikoista, ellei me auta niitä, jotka ovat vaikeuksissa. Ja tämä on vaikuttanut teidänkin menestykseenne Itävallassa. Ja Itävalta edelleen on malli talouden alalla ja se pystyy hyötymään yhtenäismarkkinoista. Kun yksi maa tukee toista maata toteuttamaan uudistuksia, niin samalla vahvistetaan koko yhteisöä. Meidän pitää auttaa toisiamme. Tässä on kyseessä solidaarisuus, mutta myös vastuu. Ja me emme voi käpertyä itseemme. Me, meidän pitää pystyä investoimaan käyttää mahdollisimman parhaalla, hyvällä tavalla hyödyksi monivuotinen rahoituskehys. Aivan kuten olette sanoneet, sanoneet, jos me investoimme yhden sentin, niin saamme sitten takaisin lisääkin kuin yhden sentin arvo, lisäarvoa. Eli hyvä liittovartio, liittokansleri, voitte luottaa meihin ja mekin luotamme teihin. Kiitos. Kiitokset äh, sitten SD-ryhmän puheenjohtaja Hannes Svoboda. Kiitos, äh, herra liittokansleri. Te todistitte tällä puheellanne, että te myös työssänne noudatatte learning by doing ajatusta ja että te olette myös sitoutunut eurooppalainen. Ja te olette nähneet, että vain yhdessä voimme ratkaista tämän kriisin, eikä kukin itsekseen. Itävaltalaiset äh, ovat eh, tavallaan olleet tällaisessa keskipisteessä itä, idän, lännen, pohjoisen ja etelän kesken. Mutta jos katselemme viimeisimpiä tilastotietoja liittyen esimerkiksi köyhyyteen tai työttömyyteen, niin tilanne onkin toinen. Emme me nyt voi olla ylpeitä vain siitä, että me itävaltalaisina tai saksalaisina olemme kohtuullisen hyvässä tilanteessa, kun muut kärsivät. Mutta meillä on sosiaalinen järjestelmä, joka ei siedä muuta. Ja haluaisinkin tukea sitä, mitä te sanoitte. Te sanoitte, että äh, tämä korkotaso, mikä meillä Euroopassa on, se ei ole hyväksyttävä, jos katsotaan esimerkiksi eurobondeja tai muuta. Ja tämä on asia, jotta meidän on käsiteltävä yhdessä tässä parlamentissa ja odotamme sekä neuvostolta että komissiolta, että saisimme positiivisia vastauksia niin, että ainakin voitaisiin miettiä, millä tavalla me voisimme saada aikaan tällaisen vel, vel, velkarahaston. Ja te sanoitte, että te olette tämän takana ja me tuemme teitä tässä. Yhtenäisyys on se, mitä suurin osa tästä parlamentista myös tukee äh, en puhu tästä nyt mitenkään patriottana, vaan sosiaalidemokraattina. Me tarvitsisimme jonkinnäköisen vastamallin neoliberaarisuudelle. vastamallin sille, että että eh, olisi kilpailukykyinen vain purkamalla sosiaalivaltion eh, järjestelmää. Me tarvitsemme eh, käsi kädessä kulkevaa kilpailukykyä ja sosiaalista, sosiaaliturvaa. Emme me näe tätä ainoastaan Itävallassa, koska kysymys on ihan selkeästä poliittisesta asenteesta, joka johtaa sosiaaliseen ja taloudelliseen tasa-arvoon ja jossa myös työmarkkinajärjestöillä on tärkeä roolinsa. Ja myös Ranskassa Hollande on osoittanut, että on täysin mahdollista eh, miettiä yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa työmarkkinoita koskevia ratkaisuja. Tämä kaikki on mahdollista jos ei lähdetä liian tiukkaan säästöpolitiikkaan. Säästöpolitiikassa täytyy huomioida kaikki tavallaan osapuolet ja erityisesti nuorisotyöttömyyden vastainen taistelu. Ja tätähän Eurooppa myös vaatii, eikä minään vapaaehtoisina toimenpiteinä, ei vaan me tarvitsemme yhteisiä eurooppalaisia toimenpiteitä. Toi komissio on toiminut ihan hyvin, mutta me tarvitsemme enemmän. Sen lisäksi me tarvitsemme myös varoja tähän Euroopan sosiaalirahaston kautta. Budjetti on tärkeä. Ei ole mitään järkeä puhua nuorisotakuun puolesta ja sitten samanaikaisesti leikata sosiaalirahaston varoja. Ei, me haluamme lisää rahaa taisteluun nuorisotyöttömyyttä vastaan. Tätä me vaadimme. Ja sitten transaktiovero. Minun omassa maassani ja ulkomailla on naureskeltu, no niin, nyt jälleen puhutaan tästä transaktioverosta. No nyt toivon mukaan me olemme positiivisen päätöksen tiellä ja että me saamme huomenna Irlannin puheenjohtajavaltiolta tähän vastaukseen Me vaadimmekin sitä. Liittokansleri, viittaan tässä nyt äh, Doilin äh, ja äh, tähän verotaisteluun ja siihen tarvitaan myös Itävallan tukea. Ja nyt täytyy lähteä yhdessä taistelemaan verokiertoa vastaan. Itävallan ja Ranskan ja Luxemburgin kanssa. Me haluamme yhteisen eurooppalaisen taistelun veronkiertoa vasten. Me haluamme yhteisen eurooppalaisen sopimuksen Sveitsin kanssa, jotta osoitamme, että Itävalta ja koko unioni yhdessä seisoo asian takana. Ja sitten vielä lopuksi, herra liittokansleri, on tärkeää se, mitä te ihan lopuksi sanoitte – No tässäkin oli tietenkin ö, äh, äh, ollut kriittisiä ääniä, mutta te olette aina ottaneet selkeä, tehneet selkeän pesäeron ö, äh, populismia ja ääriliikkeitä vastaan. Ja se on hyvin selvää. Ehkäpä herra Cameronkin voisi tulla tänne parlamenttiin pitämään myös puhu, puheen. Se olisi todella hieno asia. Mutta joka tapauksessa ristiriitoja on paljon. On tärkeää, että me emme anna periksi näille ääriliikkeille ja voimille ja varsinkaan näille oikeisto, äärioikeistopuolueille. Se on hyvin tärkeää kaikille Euroopan puolueille ja poliitikoille. Meillä voi olla vain yksi selkeä suuntaus ja se on äärioikeistoliikkeitä vastaan Euroopassa. Ja sitten seuraavaksi eh, liberaaliryhmän nimissä puheenjohtaja Verhofstadt. Eh, eh, Kiitos puhemies, hyvä liittokansleri. Kiitos liittokansleri tästä inspiroivasta puheestanne. On hyvä hetki puhua Euroopan tulevaisuudesta ja hyvä kuulla myöskin nettomaksajan kannan ja hyvät argumentit toista nettomaksajaa vastaan, joka on kanalin toisella puolella. Eli nettomaksaja ei ole sama kuin tämä nettomaksaja ei ole sama kuin toinen. Minun täytyy sanoa, hyvä herra Faimen, jo mainitsittekin tämän muutama päivän sitten tämän asian, on hieman hämmennystä olemassa Euroopan unionin tulevaisuudessa kanalin toisella puolella. En nyt sana, että kyseessä olisi perinteiset syyt, mutta itse vaikuttaa siltä, että herra Cameronilla on vaikea sopia tietyistä asioista. Hän on kuitenkin itse sopinut jo ajasta ja paikasta tälle historialliselle puheelleen, koska sen tulee olemaan historiallinen puhe, joka perjantai pidetään Euroopan tulevaisuudesta. Se on parempi kuin mitä Thatcherin puhe oli kun luin sen uudelleen, siis tämän Thatcherin puheen, se oli itse asiassa hyvin Euroopan myönteinen puhe. Margaret Thatcher nimittäin sanoi silloin, että meidän pitää tehdä enemmän yhdessä. Eli tämä on oikeastaan päinvastaista, mitä Cameron nyt haluaa tehdä perjantaina. Mutta haluan kuitenkin tässä keskuksessa jo, hyvä puhemies, Faimenin läsnä ollessa vastata Cameronille, koska me jo tiedämme, mitä hän tulee sanomaan perjantaina. Ja voin varmasti sanoa enemmistön puolesta tässä parlamentissa, että ei ole mitään epäilystäkään siitä, että yksittäinen jäsenvaltio ryhtyy uudelleen neuvottelemaan. Näin ei pitäisi tapahtua, ei, ei Iso-Britannian osalta eikä muunkaan maan osalta, koska tähän on ihan yksinkertainen syy. Me tarvitsemme yhden Euroopan unionin, yhden Euroopan unionin, emmekä mitään räätälöityä Euroopan unionia, jossa on kaikenlaisia opt-in ja opt-out vaihtoehtoja ja kaikenlaisia erityisoikeuksia. Uskokaa minua, se mikä tappaa unionin, on se, että meillä on tällainen räätälöity unioni. Meillä on kuuden unioni, perustajavaltioiden unioni, sitten meillä on 12 maan unioni, ja tämä on vähimmäisvaatimus ää, äh, finanssipoliittisen sopimuksen aloittamiseksi. Sitten meillä on 15 unioni, 17 maan unioni, sitten meillä on myöskin Euroopan patentti, meillä on Schengen ja sitten meillä on 27 valtion Euroopan unioni. Meidän pitää tunnustaa, että unioni on kummallinen käsite. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole velvoitettuja osallistumaan unionin politiikkoihin ja sitten taas jotkut muut maat, niitä pyydetään ja vaaditaan osallistumaan jopa unionin ulkopuolelta. Esimerkiksi Sveitsi on mukana Schengen-alueessa, mutta Iso-Britannia joka on unionin jäsenvaltio, ei ole osa Schengeniä. Kuinka tämä voidaan selittää kansalaisille, että meillä on tällainen räätälöity uni, unioni, jossa vaan sitten valitaan halunsa mukaan? Voin sanoa nyt, kun Iso-Britannia pyrkii uudelleen neuvottelemaan ja jos joku muukin toimii näin, niin tämä vain pahentaa tilannetta. Euroopan unioni äh, räätälöitynä aivan kuten mitä Cameron tulee tai mistä Cameron tulee puhumaan perjantaina, tämä tappaa yhtenäismarkkinat. Jos me voimme vain valikoida, haluamme mukaan jotakin osasia, niin mitä sitten jää jäljelle? Jos joku maa sanoo, että me pidämme tietyistä asioista, mutta emme pidä vaikkapa kilpailusäännöistä, tai saksalaiset sanovat, että me pidämme kyllä yhtenäismarkkinoista ja tuotteiden osalta, mutta emme palveluiden osalta. Mitä sitten jää jäljelle yhtenäismarkkinoilta? Ollaan nyt rehellisiä ja Cameroninkin pitäisi olla rehellinen. Jos uudelleen neuvotellaan siten kuin hän haluaa, niin tämä tarkoittaa sitä, että joko lähtevät unionista tai sitten tulevat mukaan yhtenäismarkkinoihin ja itse asiassa koko Euroopan unionin. Ja kollegat, tämä ei ole kansalaisten etujen mukaista, eikä varsinkaan Iso-Britannian kansalaisten etujen mukaista, koska se voi johtaa ainoastaan siihen, että yhtenäismarkkinat häviävät tai että sitten meillä on tällainen toisen luokan jäsenyys Eli jotakin sen tyyppistä kuin mitä Norjalla, Sveitsillä on tällä hetkellä. Eli maat, jotka maksavat, mutta eivät kuitenkaan pysty vaikuttamaan politiikkaan. Tämä on typerää, että maassa, joka 52 prosenttia viennistä menee, tulee mantereelle ja muihin Euroopan unionin maihin. Ja tämä on niin typerää, koska Iso-Britannian parhaat ystävät, amerikkalaiset, eivät ymmärrä tätä. Ei ole ymmärtänyt viimeisinä päivinä ja viikkoina tätä keskustelua. Eli ihan lopuksi vielä haluan sanoa, puhemies, että me emme tarvitse mitään yksittäisiä uudelleen neuvotteluja, joilla sitten vähennetään, supistetaan sitä, mitä meillä on yhteistä. Me tarvitsemme juurikin päinvastaista toimintaa. Päinvastaista kuin mitä Cameron tulee sanomaan perjantaina. Tarvitsemme yhteistä työtä, jotta meillä olisi enemmän integroitu yhteistyömalli Euroopassa, koska muuten kaikki ne haasteet, joita juuri tässä mainitsitte, hyvä liittokansleri, nämä kaikki vain äh, pahentuvat. Eli meidän pitää yhdessä kohdata nämä haasteet, emmekä voi lähteä sooloilemaan. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreistä Harms. Ja, vielen Dank. Kiitoksia, puhemies, komission edustaja, liittokansleri. Täytyy myöntää, että viime päivinä, kun olen valmistellut tätä keskustelua, niin olen iloinut siitä, miten te olette kehittäneet näitä Eurooppa-asioita toimessanne. Alussahan tämä oli hankalaa, ja me olemme ihailleen katsoneet Itävaltaan – ja olemme iloisia siitä, että me olemme saaneet näin vahvaa tukea yhteisille eurooppalaisille ratkaisulle tässä pahimmassa kriisistä, joka, jota on nyt eletty vuosikausien. Ja haastattelu, johon Verhofstadt viittasi, niin senkin kävin läpi ennen tätä keskustelua. Ja mielestäni meidän kaikkien täytyy tukea sitä, mitä te sanoitte, eli että tämä velkaongelma joka on kasvanut Euroopan unionissa, niin tämä velkaongelma on ratkaistava yhdessä. Ja edelleenkin tämä velanpurkurahastoehdotus on ehto. Eli tämä ehdotus on sellainen, jota talousopinnat pitävät oikeana ja joka on oikea suunta. Te viittasitte puheessanne, tai tässä artikkelissa viittasitte siihen, että te katsotte, että meidän täytyy olla kärsivällisiä Euroopassa ja että asiat välillä kestävät kauemmin kuin haluaisimme. Mielestäni perustavan laatuinen ratkaisu velkaongelmaan ei kuitenkaan saa viedä liian kauan aikaa, koska silloin kriisi pahenee juuri sosiaalikriisiksi josta puhuitte. Ja sehän on nyt suurin haaste, joka meillä on edessämme. Haastattelussa sanoitte, että Eurooppa ei voi sallia sitä, että sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus pahenee. Tämä epäoikeudenmukaisuus ei siis saisi pahentua, mutta se kuitenkin pahenee. Euroopassa pitäisi olla enemmän varoja, jotta voidaan puuttua näihin ongelmiin ja korostitte tätä monessa kohdassa sekä siinä artikkelissa että tänäisessä keskustelussa. Eli kun ajatellaan vaikka monivuotista rahoituskehitystä tai taloutta, niin minun puolueeni katsoo, että on hyvin uhkaavaa se, että mikäli maatalouspolitiikka ei uudisteta tai mikäli vihertämisen ei kiinnitetä huomiota, niin se johtaa ongelmiin. Ja uhkana on myöskin se, että kohesiorahastoja ei tulisi muuttaa. Mutta ilman, että muutetaan rakennerahastoja tai näitä kattoarvoja, kuitenkin leikataan sitten tätä budjettia. Ja se merkitsisi silloin, että kaikki innovatiiviset kunnianhimoiset hankkeet, kuten nuorisotakuu tai muut, vaikutusvälineet, joilla voidaan parantaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta, niin niitä ei enää voitaisiin käyttää. Silloin me joutuisimme palaamaan ikään kuin ajasta takaisin budjetin suhteen. Ja näissä budjettikysymyksissä ja maatalouskysymyksissä jouduttaisiin kärsimään. Kun ajatellaan maatalouspolitiikkaa, niin Itävalta on esimerk- esimerkillinen ja sitten tämän vihertämiskysymys, jota Cholos on ehdottanut, niin ilman itävaltalaisia tässä ei pystytä etenemään. No sitten vielä ydinvoimasta, josta puhuitte lopuksi. No se mitä sanoitte oli mielestämme ihan hyvä. Nämä stressitestit näissä päätelmissänne, vaikka Oettinger ei nyt ole tästä vielä tehnyt mitään päätöstä, meidän täytyy miettiä näitä turvallisuusstandardidirektiivikysymyksiä. Meidän täytyy miettiä atomydinvoiman kestävyyttä. Ja haluaisimme tukea teidän kantojanne näissä kysymyksissä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten edustaja Kälänen. Thank you, um, Mr. President, and, uh... Kiitos, hyvä puhemies, kiitos. Liittokansleri, että olette tänään paikalla. Minun pitää pahoitella Verhofstadtin eh, puheen osalta, koska kun puhuitte vain tästä puheesta, jota ette vielä ole edes kuulleet, ettekä puhu omasta puolestanne. Että nämä on kuitenkin tietysti tyypillistä, että puhutaan jostakin, mitä ei ole vielä tapahtunutkaan. Niin, en ajatellut, että äh, Verhofstadt ikinä äh, viittaisi Thatcheriin tässä parlamentissa voin lähettää teille Thatcherin kirjankin, joitte sitten tutustua paremmin. On hyvä, että puhutaan Euroopan unionin tulevaisuudesta. Tämä on sellainen aihe, jota pitää nyt kriisi-aikana käsitellä, että kyseessä ei ole vain euro, vaan on tärkeää, että tunnustetaan yleisesti se, että Euroopassa on suuria haasteita, jotka todellakin uhkaavat meidän pitkäaikaista tulevaisuutta. Ne pitää myös ymmärtää yleinen mielipide, joka mantereella todellakin alkaa olla hälyttävä Euroopan suuntaan. Monet ovat jättäneet huomioimatta ihmisten huolenaiheet. On kuitattu ne vain populistisena puheena. Ja tämä johtuu siitä, että monet tässä parlamentissa eivät ole itsekään täysin luottavaisia. Tämä on sellainen asenne, joka pitää minun mielestäni muuttaa. Me tarvitsemme uuden suunnan Euroopalle meidän pitää todellakin artikuloida paremmin uusi visio Euroopalle. Me haluamme, että eurooppalainen yhteistyö menestyy, mutta tämä vaatii kuitenkin radikaalia, muutoksia siihen, että miten me ajattelemme, miten me sitä lähestymme, koska nyt Eurooppa on todellakin risteysasemassa. Ja aivan kuten hiljattain sanottu, Euroopan hanke on ongelmissa, koska tämän unionin malli on muuttunut reaali- todellisuudesta ja siitä, että mitä ihmiset haluavat haluavat, mitä taloudet kestävät. Ja siksi EU tarvitsee uuden mallin. Ei sitä, että tutkitaan tarkemmin tiiviimpää unionia, vaan meidän pitää olla joustavampi ja käytännönläheisempi unioni. Kuinka tämä sitten saavutetaan? Ensinnäkin me voimme vastata kriisiin avaamalla markkinoitamme ja vapauttamalla yrityksiä valtion otteesta. Ja me voimme, todellakin meidän pitää tunnistaa, että eh, valtio, kansallisvaltio ei ole mikään vanha, eh, vanhentunut konsepti, vaan se on todellakin rakennuspalikka tässä hyvässä järjestelmässä. Ja meidän pitää järkevällä maalaisjärjellä todellakin kohdella näitä ongelmia, eikä vain puhua ideologisella tasolla. Tämä on sellainen asia, jota me voimme tehdä. Meidän pitää todellakin kriittisesti tutkia kaikkia unionin säännöstöjä ja kaikkia sääntelyjä, jotka todellakin maksavat paljon ja jotka vähentävät työpaikkoja. Meidän pitää laajentaa digitaalitalousta, kehittää sitä, kehittää sitä. meidän pitää priorisoida EUn budjetti, jossa pitäisi todellakin keskittyä siihen, että lisätään, annetaan todellista lisäarvoa eurooppalaiselle kilpailutilanteelle ja myöskin muut kumppanit, äh, Yhdysvallat ja muut, joilla todellakin jotka ovat kasvun tiellä toisin kuin Euroopan unioni. Näitä pitää seurata. Ja hyvä puhemies, tämä on mahdollista ainoastaan, jos me lopetamme tämän ajattelutavan, että meillä on vastaukset kaikkiin, äh, kaikkien ongelmiin. Ja Thatcherin lisäksi Reagania voitaisiin tässä pohtia. Ja olen, ja hän on, olen EUn puolesta olen täällä auttamassa. Ja hyvät aikomukset useasti saattavat johtaa ongelmiin. Meidän on vaikeutamme sitä, että ihmiset ottaisivat todellakin vastuuta itse kasvun ja työpaikkojen lisääntymisen osalta. Ja meidän pitää todellakin ymmärtää, että yleensä paras asia, jota poliitikot voivat tehdä, on se, että ne menevät pois ihmisten tieltä, kansalaisten tieltä. Hyvä puhemies, hyvä liittokansari, kriisi on murtanut tätä konsensusta. Me emme voi jatkaa vain samalla tavalla kuin aikaisemmin tarvitsemme uuden alun. Emme mitään räätälöityä Eurooppaa tai mitään eri luokkien Eurooppaa. Me tarvitsemme joustavan mallin, jolla voimme toteuttaa yhtenäismarkkinoita ja että jokainen jäsenvaltio voisi vaikuttaa niihin omien etujensa äh, ja tilanteensa mukaisesti. Me tarvitsemme todellakin yhtenäisen, moninaisuudessaan yhtenäisen unionin. Paljon kiitoksia edustaja Kälänän. Seuraavana EFDn nimissä edustaja Helmer, olkaa hyvä. Uh, Puhemies, näyttää siltä, että liittokansleri Feynman ymmärtää joitakin ongelmia, joita Euroopassa tällä hetkellä on, ja siltikin hänen ratkaisunsa kuitenkin on suurempi määrä Eurooppaa. Tämä edustaa, että toivo ylittää kokemuksen. Ideologisesti suhtaudutaan tämän päivän realiteetteihin. Fakta on, että EU on pitkällä aikavälillä taantumassa. Vuonna 1990 EU oli noin 30 prosenttia maailman BKTstä. Tällä hetkellä luku on noin 20 prosenttia maailman BKTstä. Vuoteen 50 mennessä ehkä 10 prosenttia vain, tai jopa sen alle, jos pidämme epätosta kiinni päästötavoitteista ja palaamme maatalousyhteiskuntaan. No saanko nyt sanoa, he Verhofstadt, sopiiko teillä, että puhun hiukan erisuuntaisesti? Syy tähän taantumaan on aika helppo löytää. Ensinnäkin EU on tulliliitto, mutta tulliliitot ovat vanhanaikainen, vähemmän kuin ihanteellinen 1800-luvun malli, malli niin, että oikeastaan kukaan missään maailmassa ei halua niitä enää käyttää. Toiseksi EUn tulliliitto kärsii liian kallista sääntelystä, joka tukahduttaa kaiken hengen pois. Euroopan sääntely maksaa suurin piirtein 100 miljardia puntaa vuodessa ja tämä koskee vain yhdistyntä kuningaskuntaa. Kolmanneksi meillä on energiapolitiikka, joka antaa EUlle kaikkein kalleinta energiaa koko maailmassa. Se heikentää kilpailukykyämme. Se vie energiaa tiiviin äh, teollisuuden muualle, työpaikat mukanaan. Se pakottaa eläkeläiset kotitaloudet köyhyyteen. Kuitenkin se ei pysty leikkaamaan päästöjäkään te tuhlaatte rahoja tuulipuistoihin, ne ovat todellakin kestämättömällä pohjalla. Te äh, ajattelette lapsenlapsemme silti mitä ne ei saavuteta. Neljäksi meillä on tämä yhteis, yhteisvaluutan katastrofi, jota aikaisempi britti kansallinen piti kaikkein äh, mahdottomina poliittisena hankkeena sodan jälkeen. Herra Barroso sanoi, että pahin kriisissä on ohi, et, älkää nyt vaan tätä uskoko. Mitään, mitä olette tehnyt, ei ole tarttunut näihin kilpailukyvyn epätasapainoihin niin pohjoisen ja etelän välillä menee enemmän kuin muutama bailout-hanke. Tarvitaan pysyvää pitkän aikavälin verosiirtoja pohjoisesta etelään, mutta näitä tähän saksalaiset veronmaksajat eivät mitenkään voi hyväksyä samoin kuin säästö, työttömyys, tuskainen inflaatio etelässä on myös äänestäjille mahdotonta hyväksyä. EU itse saattaa rikkoontua, murtua. Jo nyt on tällaista jakavaa politiikkaa pankkiunionissa finanssipolitiikassa euroalueella, joka ajaa kiilaa euroalueen ja muun välille. Minun maassani yhdessä kuningaskunnassa on enemmässä määrin oppositiota jäsenyyttä vastaan EU-ssa. Pääministeri pyrkii rauhoittelemaan opposition mieliä vaatimalla sitä, että to- toimivaltuuksia siirretään takaisin Britanniaan, mutta Bryssel ei tätä hyväksy eikä tyytyväinen eikä tyydytä kansalaisiakaan. Ihmiset ovat ymmärtäneet, että EU-jäsenyys meidät köyhemmiksi ja vähemmän demokraattisiksi ja vähemmän vapaiksi. Ihmiset haluavat vapautta, riippumattomuutta, demokratiaa he ovat tulleet oikeaan johtopäätöksen, olisimme pärjäämme paremmin ulkopuolella. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Zimmer, olkaa hyvä. Edustaja Verhofstadt, voisitteko olla niin ystävällinen, kuuntelisitte puhujaa? Edustaja Verhofstadt, voisitteko kuunnella edustaja Zimmeriä? Sie nicht ganz so provozieren werde, wie das mein Kollege... En nyt halua provosoida niin kuin kollega toisella puolella. Minusta on tärkeää se, herra liittokansleri, kunnioitan teitä siitä, että olette tullut tänne. Te olette liikuttaneet eräänlaista virstan pylvästä, koska ei ole itsestään selvä, että neuvoston jäsen ja parlamentin jäsen keskustelevat keskenään. Merkel, liittokansleri, harjoitti tätä marraskuussa, mutta se näyttää olevan poikkeus meidän näkökulmastamme. Meidän vaikutelmamme on se, että neuvostossa eivät vielä monet hallitusten johtajat ovat ymmärtäneet, että ei parlamentti ole enää mikään keskustelukerho, vaan siellä tehdään ja täytyy tehdä vain parlamentin kanssa yhdessä tärkeimpiä päätöksiä, jotka koskevat Euroopan unionin tulevaisuutta. Ja argumentit, joita parlamentilla on, jos puhutaan esimerkiksi siitä, että ne voivat olla neuvoston kantoja vastaan. Jos sanomaan, että emme ole samaa mieltä teidän kanssanne, että monivuotinen rahoituskehys, että sitä pitää leikata, että kohesiorahastoja ja rakennerahastoja pitäisi pienentää, että nämä argumentit, että ne eivät ilmeisesti saa minkäänlaista sijaa, eivät kestä saa kestävää vaikutusta. Tämä täytyy muuttaa, se voidaan tehdä vain yhdessä. Ymmärrän, että olette täällä ja ymmärrän kes- keskustelutarjouksenne juurikin tarjouksena ja myöskin haasteena muille neuvoston jäsenille, että he vaivautuisivat tulemaan tänne ja lähettämään viestiä, että Ja me emme halua viedä EUta eteenpäin niin, että yhteismenetelmä korvataan hallitusten välisillä menetelmillä, että otamme täysyyttä siihen, että demokratia voitaisiin rajoittaa siihen, että se palvelee taloutta, vaan katsomme tarkastelemme yhdessä sitä, että meillä on vastuu siitä, että ihmiset huolimatta siitä, millä alueella elävät, että ovat ihmisiä ei pelkästään kansalaiset, vaan myös maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, etniset vähemmistöt, että kaikilla on ihmisoikeudet, joita, jotka taataan täällä Euroopan unionissa. Auttakaa meitä, jotta voimme antaa panoksemme siihen, että ihmisoikeudet ja vaatimus ylläpitämisestä eivät rajoitu Euroopan unionissa siihen, että kyse olisi oikeudesta siihen, että voidaan harjoittaa sisämarkkinoihin liittyviä oikeuksia, vaan että kyse on enemmästä Ihmisille tai kansalaisille täytyy selvittää myös sitä, että mitkä sisämarkkinaoikeudet ovat, mutta se ei saa rajoittua siihen. Täytyy olla kyse myös siitä, että demokratia saadaan takaisin, että kansalaiset otetaan mukaan, että heidän äänsä kuullaan. Ja siihen kuuluu äh, myös läheisesti se, että Euroopan unionin demokratisointi täytyy onnistua ja solidaarisuus, sosiaalinen Euroopan unioni, että nämä liitetään kaikki toisiinsa kehotan teitä siihen, kehotan muita siihen, että sanotaan nyt se, että lopetetaan tämä kuristuspolitiikka. Myöskin komissio, komissio joutui selittämään, selvittämään muutama päivä sitten, että kuristuspolitiikka ei ole se menetelmä, jolla voidaan EUn tulevaisuus johtaa kriisittömään tulevaisuuteen. Sanokaa, että ei voida jatkaa niin, että julkista yksityistetään, että julkista ulosmyydään. myydään se on räikeässä ristiriidassa siihen, minkä pitäisi olla unionin tulevaisuus, jossa oli enemmän yhteisyyttä. Liberalisointi, yksityistämisen, julkiset palvelut, julkinen omaisuus, sosiaaliturvajärjestelmien privatisointi, sosiaalisen vähimmäissuojan kieltäminen, ekologisten suojelustandardien kieltäminen. Nämä ovat suuria esteitä. Jos tämä voidaan hoitaa, että meillä olisi jo, edes jonkunlaista visiota yhteisestä Euroopasta, ja pitäisimme sen mielessämme, niin silloin olen vakuuttunut, että monet ihmiset seuraisivat teitä ja sanoisivat, että kyllä tällaista unionia haluamme. Emme halua rajoittautua tullionia, niin haluamme enemmän. Ja ensimmäinen esimerkki olisi, tästä olisi siitä, että saadaan lisää rahaa rakenne- ja kohesiorahastoihin, monivuotisiin rahoituskehyksiin Mm. Esimerkiksi kun liittopäivillä ryhmät miettivät sitä, että kun ajatellaan kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia, niin heiltä halutaan EU-budjetista poistaa rahaa. Se on absurditeetti, se on isku meidän kasvoillemme, kasvoillemme ja keskittyä näihin asioihin, niin kriisin todelliset syyt voidaan poistaa. Kiitoksia edustaja Zimmer. Seuraavana sitoutumattomien nimissä edustaja Matin. Die Kritik. Kritiikki on yhdistänyt meitä ja kritiikki, joka esitetään parlamentissa, ei tule ajamaan kiilaa meidän väliin. Jatkakaa tällä tiellä, näin minä sanoisin, kuultuani tämän sinun puheesi. EUta täytyy kritisoida silloin, kun se on tarpeen, sen me kyllä tiedämme. Mutta kriisin aikoina, kuten oikein hyvin tiedämme, tarvitsemme paljon Euroopan unionia, jotta voimme taistella näitä vastustajia vastaan jotka yrittävät ajaa kiilaa meidän riveihimme. Puhuit solidaarisuudesta ja se on hyvä asia, mutta viime vuosien aikana solidaarisuus on liittynyt liikaa pankkeihin eikä niinkään kansalaisiin. Kyse ei ole velkaa, velkaantumista vastaan taistelemisesta, vaan siitä, että pankkien valta murennetaan tämä too big, to be, to fail, sitten nämä varjopankit. Me tiedämme, että 23 miljardia euroa vuosittain hukkuu niihin. Ja sitten varainsiirto, voitot, eli varsinaiset pankit ja vakuutusyhtiöt eivät enää haudon näitä velkoja, vaan Euroopan keskuspankki. Sitä vastaan meidän täytyy taistella. aika ei ole paljon käytettävissä, joten sanon vain suoraan, että ajakaa kansalaisosallisuutta. Silloin unionista tulee kansalaisten unioni eikä pankkien unioni. Ja seuraavana liittokansleri, olkaa hyvä. Sie werden, Sie werden verstehen, dass ich Ymmärrätte varmaan, että haluan heti kiittää tästä käydystä keskustelusta. En kuitenkaan puutu kaikkiin esitettyihin kommentteihin, mutta saanen ottaa esille pari asiaa tässä käytettävissä olevassa ajassa. Kollega Kellonen viittasi joustavuuteen. Joustavuus epäreilulle asialle on huono asia ja joustavuus ja reilu lähestymistapa on hyvä asia. Mutta nyt herääkin kysymys siitä, että miten tämä joustavuus voitaisiin toteuttaa järkevällä tavalla talouselämässä. Se voisi toteutua siten, että järjestelmiä uudistetaan ja sitä kautta voidaan säästää ja vähentää myöskin byrokratiaa. Mutta joustavuus ei voi tietenkään tarkoittaa sitä, että rahoitusmarkkinoiden kriisin aikana on otettu riskejä, joista loppujen lopuksi vastaavat kansalaiset. Sellaista joustavuutta me emme todellakaan kaipaa. Me tarvitsemme siis tasapainoisia suuntaviivoja ja määräyksiä, jotka vain takaavat tämän reilun pelin hengen. Eli että joku joutuisi kantamaan vastuun muiden virheistä. Jokainen vastaa omista ottamistaan riskeistä ja tämä liittyy juuri tähän mainittuun pankkivalvontajärjestelmään. Eli me tarvitsemme tätä joustavuutta ja oikeudenmukaisuutta. kollega Helmer, toteasin teille sen verran, että Oppositio vastustaa Euroopan unionia vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, että syy oman maan huonosta politikoinnista äh, halutaan siirtää Euroopan unionille, mutta meidän ei tule vähätellä kansalaisten tietämystä. Kansalaiset tietävät, että sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla on parantamisen varaa ja turha on osoitella yhtään ketään sormella. Ja tästäpä syystä, niin kuin kollega Verhofstadt totesi, Usein joudun esittämään kriittisiä kommentteja kollega Cameronin sanomisiin. Minä sanon, että on reilua vain myöntää silloin, kun tehty virheitä. Me voimme saavuttaa hyviä tuloksia vain ja ainoastaan yksissä tuumin. Näin se on ennenkin ollut. Ja sitten lopuksi vielä muutama sananen kilpailukyvystä. Kilpailukyky paranee, mikäli nuoria koulutetaan paremmin. Ja tästäpä syystä minä olen var, varsinainen nuorten kouluttajien nuorten koulutuksen puolesta puhuja ja nuorisotakuun puolesta puhuja, mutta me tarvitsemme innovointia. Tämä ei ole helppo asia. Me tiedämme oikein hyvä, hyvin sen, että kun puhutaan eurooppalaisessa tutkimustoiminnasta ja tutkimusvoimavaroista, niin paraikaa meillä on jo riittävän suuria ongelmia sen suhteen, että me saamme näitä varoja kerätyä tähän toimintaan. Mutta kilpailupolitiikkaa voidaan parantaa myöskin siten, että yhdessä yritämme toimia tehokkaammin. Koska me tiedämme, että muuallakin on tällaisia tuloksia saatu aikaiseksi. Meillä on demokraattinen malli tarjolla kilpailukyvyn parantamiseksi. Ja tästä syystä emme voi hyväksyä sitä, että palkkoja leikataan ja sosiaaliturvaa heikennetään. Sitä kautta ei voida kilpailukykyä parantaa. Se on demokratian vastaista toimintaa ja se ei nauti kansalaisten hyväksyntää. Minä olen vakuuttunut siitä, että kilpailukykyä voidaan vahvistaa tämän demokraattisen eurooppalaisen mallin avulla. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kollega Feynman. Mainitsitte kaksi ryhmän puheenjohtajaa ja heille tulemme sitten välittämään teidän kirjalliset vastauksenne. Seuraavana edustaja Karas. Richtig. Välittykansille hyvät kollegat, oikein ja on tärkeää, että olette tullut tänään parlamenttiin luoksemme. Pidämme tätä hyvänä, tätä viestiä, jota välitätte Itävallalta EUlle ja meille olen iloinen, että liittokanslerina puhutte yhä enemmän EU-myönteisyyden puolesta. Itävalta hyötyy suuressa määrin, kuten sanoitte, EUsta ja meidän tilanteemme liittyy jäsenyyteen hyvin läheisesti EUssa ja EUn laajentumiseen. Euroopan unionin tulevaisuus viittuu myöskin läheisesti siihen, että kehitetään edelleen eurooppalaista demokratiaa. Ja tästä myöten pyydän teitä siihen, että toimikaa sen puolesta, että saamme nopeasti neuvottelukunnan Euroopan tulevaisuudesta ja että saadaan poliittisesta unionista todellisuutta. Toimikaa sen puolesta, että huippukokous suljettujen saa loppunsa ja että neuvostosta tulee todellinen neuvosto. Kun ajatellaan tulevaisuutta ja globalisaatiota ja kriisiä, niin selvityminen riippuu siitä, että olemmeko yhtenäisiä seuraavassa integraatioaskeleessa, to, käymmekö avointa keskustelua kansalaisten kanssa. Itävalta voisi ja sen pitäisi enemmän kuin viime vuosina sen historiallisten kokemuksensa perusteella, geopoliittisen asemansa perusteella ja hyvän talous- ja sosiaalisen tilanteen vuoksi ansiosta tulla seuraavan integraatioaskeleen eteenpäin vieväksi voimaksi. Ennen kaikkea kun ajatellaan sitä, että täytyy perustella uudelleen myöskin ihmisten mielissä ja sydämissä. Olen iloinen, että sanoitte, että budjetin ei, tarvit, ei pitäisi muotoilla sen perusteella, että kaikki odotukset täytettäisiin. Olen iloinen, että puhuitte maaseudusta ja maaseudun kehittämisestä, mutta riittääkö se? Hei. Euroopan unionin täytyy saada kaikki rahat, joita tarvitsemme, jotta tavoitteet että odotukset, hankkeet voidaan pystyä täyttämään. Ja yksi kohta vielä. Sunnuntaina on kansanäänestys. On surullista, että eurooppalainen uno, ulottuvuus, kansainvälinen vastuu, joka meillä on kysymyksessä, ammattimainen armeija vai asevelvollisuus on niin sivusijalla tässä keskustelussa. Ja lopuksi sanon, että eurooppalainen tietoisuus EU:ssa ei ota huomioon EUta Itävallan puolesta. Luodaan, uusi konsensus eurooppalaisesti siitä, että kansalaiset ovat osa yhteisöä eikä mikään poliitikko, joka pelaa, ei, ei pitäisi voida pystyä pelaamaan kansallista korttia EUta vastaan ja vahvistaa nationalismia. Ja toivottavasti meillä on tässä ajattelussa liittolainen teissä. Jetzt habe ich gedacht, du bist etwas großzügig. Niin luulin, että aika annetaan enemmän itävaltalaiselle puhujalle, mutta nyt kun katson puhujan listaa, niin Aika on kortilla, kun lisää itävaltalaisia kollegoja saavat puheenvuoron. Mutta kollega Leichtfried seuraavana, hän osaa kyllä käyttää ajan tehokkaasti hyväksi. Olkaapa hyvä. President. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. No, teen parhaani kuten aina. Niin, kollega Helmer viittasi verovarojen hukkaamiseen. No, jos ei ole aika edes jäädä odottamaan vastausta esittämänsä kysymykseen, niin se jos mikä on verovarojen tuhlaamista. Niin, italialainen kollega totesi eilen kuultuaan, että tulette tänne, että on hienoa, että Faiman tulee vieraaksemme. Ja syy on se, että näinä synkkinä neuvoston aikana Faiman on yrittänyt tuoda valoa huoneeseen. Ja kun katson neuvoston tilannetta, tiedän, että meilläkään tilanne ei ole aina helppo, mutta neuvostossa tämä on näyttänyt olevan vielä hankalampi tilanne. Ja hienoa, että pääsitte, paika- pääsitte paikalle, ja se varmaankin onnistuu vain ainoastaan, mikäli tietää, että on ajettava oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Se onnistuu vain yhdessä, ei yksin, ei kansallista ajattelua kansalliseen ajatteluun vedoten. Ja tästäpä syystä täytyy toimia yhdessä sinnikkäästi. Mutta suurin ongelma liittyy nuorisotyöttömyyteen. Mitään pahempaa ei ole olemassa kuin nuoriso, jolla ei ole tulevaisuuden näkymiä, jotka koulutetaan hyvin, jotka tietävät paljon, mutta yksi kaksi joutuvat kadulle. Ja tämä haaste vaikka Itävallasta löytyy hienoja malleja tämän ongelman kitkemiseksi ja vaikka hallitus tekee kaikkensa sen hyväksi, niin sekin onnistuu vain yhteistyöllä. Vain yhdessä voimme taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan ja tarjoamaan näin nuorille uusia tulevaisuuden näkymiä. Ja tämä yhteistyö ei perustu pelkkään keskusteluun meidän täytyy saada myöskin kansalaiset innostumaan tästä Euroopan unionin hankkeesta. Ja tämä innostus saadaan herätettyä vain ainoastaan siten, että taistelemme niitä vastaan, jotka yrittävät tuhota Euroopan, jotka sanovat, että heitetään kaikki euroalueelta pihalle, mikäli eivät toimi kuten me. No mitä se käytännössä tarkoittaisi? Se tarkoittaisi sitä, että euro kariutuisi ja se olisi Euroopan historian suurin talouspoliittinen katastrofi sitten toisen maailmansodan. Eihän hän keinottelija tästä kärsi, vaan kansalaiset ja meidän täytyy tukea kansalaisia. Ja arvoisa liittokansleri, minä uskon, että me olemme oikealla tiellä. Tilanne on juuri sellainen. Eli se, mitä voimme yhdessä saavuttaa on enemmän kuin mitä yksittäiset jäsenvaltiot voivat yksin tehdä. Tältä pohjalta pitäisi lähteä liikkeelle, tällä tiellä pitäisi jatkaa ja tehkäämme parhaamme Euroopan unionin kansalaisten hyväksi. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Leichtfried. Seuraavana liberaalien nimissä edustaja Wertman. Herr Bundeskanzler, Ihre Anwesenheit. Liittokansleri, se, että olette täällä paikalla, niin toivon, että se motivoi muitakin hallituksen johtajia lähtemään keskusteluun meidän kanssamme käymään yhteistä keskustelua. sen erityisen tärkeää jatkokehitykselle. Itävalta tekee oikeastaan hyvää työtä ja se on hyvässä asemassa jäsenvaltioiden keskuudessa EU-ssa. Jos käytetään aivan sanana työ, työttömyyttä, nuorisotyöttömyyttä, tästä haluaisin vähän puhua. Haluaisin kuitenkin muistuttaa meitä kaikkia siitä, että mit, miten paljon ihmisiä elää köyhyydessä Euroopassa. Työttömyyden ratkaisu ja nuorisotyöttömyyden ongelman ratkaisuun täytyy nyt sitten ottaa tarvittavat askeleet, ennen kaikkea kestävät askeleet. Ja tässä pääsenkin monivuotiseen rahoituskehykseen, jotta jäsenmaksualennukset poistettaisiin kaikilta. Mielestäni se on hyvä. Otetaan tämä raha käyttöön, investoidaan se kestävien ratkaisujen löytämiseen nuorisotyöttömyydessä. Ei voi olla niin, että erittäin hyvin koulutetut nuoremme todellakin periaatteessa jäävät kadulle. Olette nyt laivan peräsimessä. Johtakaa nyt sitten laiva ja meidät kaikki oikeaan suuntaan, kestävään suuntaan. Ja todellakin vain yhteisen työn kautta voimme ylläpitää tätä rauhaa, jota olemme, jonka olemme saaneet aikaan 60 vuoden työn aikana. Kiitoksia edustaja Wertman. Seuraavana vihreiden nimissä edustaja Lunacek, olkaa hyvä. President, herr Bundeskanzler. Paljon kiitoksia herra puhemies, hyvä liittokansleri. Minäkin olen iloinen siitä, että olette päässeet tänne meidän vieraaksemme keskustellakseni näistä asioista. Ilman ironiaa sanon, että olen ollut iloinen siinä, kun näin, että te olette muuttuneet pro-eurooppalaiseksi, kun ennen olitte tällaisen, sanotaanko Roskalehden kirjoittaja, joten oikein paljon kiitoksia tästä muutoksesta ja toivottavasti jatkatte tällä tiellä. Ainakin puheittenne perusteella olette menossa tähän suuntaan. Joten kaikella kunnioituksella voin todeta, että hienoa työtä olette tehneet. Te viittasitte sosiaaliseen Eurooppaan ja nuorisotakuuseen, josta täälläkin keskustellaan vihreiden aloitteesta. Mutta niin kuin kollegamme jo totesi, nuorisotakuu eurooppalaisella tasolla onnistuu vain, jos riittävästi rahaa on tarjolla. Mutta sosiaalirahastosta rahaa ei löydy riittävästi. Ja minä vaadinkin teiltä, että Itävalta hyväksyy sopimuksen veronkierron vastaisessa taistelussa. Eli ettei Luxemburgin kanssa enää olla kapulana rattaissa, vaan ilmoitatte, ketkä yrittävät veroja kiertää tallettamalla varoja itävaltalaisiin pankkeihin, koska sitä kautta saadaan valoille, va- valtiolle enemmän rahaa ja nä- tätä rahaa tarvitaan näihin rahoitettaviin kohteisiin. Niin tehän tiedätte, että tapaamme täällä Strasbourgissa. Meillä on kolme kotipaikkaa. Ja kolme kuukautta sitten parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä, että neuvoston pitäisi esittää ehdotus yhden kotipaikan hyväksymiseksi. Kaikki eivät sitä hyväksy, mutta enemmistö kuitenkin. Ja toivottavasti neuvostossa panostetaan tähän aloitteeseen. Katsotaan, minkälaisia kuluja syntyy ja siltä pohjalta lähdetään viilaamaan suunnitelmia, jotta jatkossa Euroopan parlamentti, silloin olisi yksi ainokainen kotipaikka. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana EFDn nimissä edustaja Paksas. Pone kansleri, pirmininkė, kollegos. Arvoisa liittokansleri, puhemies, hyvät kollegat. Parempaa hetkeä ei voi olla kuin tänään puhua yhtenäisestä Euroopasta, jossa on tasa-arvoisia valtioita. Me ei voimme työn, kääntää katsottamaan tästä, koska muuten syn, päädymme pisteeseen, jossa kunnianhimus me haluamme olla vahva yhteisö, joka on yhdistänyt meitä, ja sitten tämä on kaiken repimään meitä irti toistamme. Ja meidän me pidämme muut riippuvaisena vahvojen tahdosta. Me emme voi jatkossakin luoda yhteisöä, jossa on tasa-arvoisia valtioita ja kuitenkin jotkut valtiot ovat tasa-arvoisempia kuin muut. Poliittinen, taloudellinen kriisi, johon liittyy työttömyys, on haikattu toimintaa. Me vieläkään emme pysty sopimaan tietystä kysymyksestä, esimerkiksi sitä, miten Euroopan pitäisi kehittyä ja mihin suuntaan me tarvitsemme vahvoja, yhtä vahvoja valtioita ja meidän pitäisi puhua federalismista, mutta, eh, mutta sitä enemmän ihmiset ovat valmiit jättämään tämän koko unionin. In Österreich besteht gegenwärtig eine weit Puhemies, Itävallassa on suurta skepsisyyttä EU-ta kohtaan on epävarmuutta, myöskin hylätään EU. Monet valittavat, että vai EU-ssa hallitseja on avoimuuden puutetta. Monilla ihmisillä on se vaikutelma, että EU ei käsittele varsinaisia ongelmia, vaan ennen kaikkea itseään. Haluamme ottaa nämä huolenaiheet vakavasti. Haluamme parempaa tiedotustoimintaa, joka ottaa esille jäsenyyden sekä ehdotetta haitat ja esittää ymmärrettävästi ja avoimesti. Liittokansleri, nämä sanat eivät ole minun sanojani, ne eivät ole minkään ikävän oikeista populistin sanoja. Nämä ovat tästä äh, äh, lähetetään suureen itävaltalaiseen ähm, lehteen, josta on täällä aikaisemmin puhuttu tässä voidaan sitten se kysymys, että puhutaanko on eri tavalla kuin täällä. Teidän täytyy nyt kysyä, että haluatteko eurokraattien suosinnotukset vai itävaltaisten ihmisten hyväksynnän. Tämä on se kysymys, joka tulee esille, kun vertaa sitä, mitä silloin kirjoititte ja mitä puhutte tänään. Kilam. Seuraavana kansanpuolueen nimissä edustaja Kilam. The future of Europe. Puhemies, Euroopan tulevaisuus tarkoittaa jotakin käytännöllistä. Ja ensinnä meidän pitää ottaa vakavissamme yhteiset poliittiset politiikkamme, koska emme voi oikeastaan valita federalistisen Euroopan ja jäsen, äh, kansanvaltio EUn välillä. Pikemminkin pitää puhua siitä, että on yhteisiä etuja tai annetaan kansallisten lyhyen ajan, ajan intressien vallata. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka tur, yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, yhteinen energiapolitiikka, yhteinen verkkoturvallisuuspolitiikka ja ennen kaikkea viedään loppuun sisämarkkinat, digitaaliset sisämarkkinat, viedään loppuun EMU talous- ja rahaliitto. Tässä on kyseessä Euroopan todellinen tulevaisuus eikä mikään utopia. Se, olen, se on saavutettavissa Tähän liittyy poliittista tahtoa, se on ongelmista, puuttuu, mutta kyse on pahemmasta. Ky- kyseessä on myös tällainen mentaliteettiongelma myös. Ta- yksi tapa on tarkastella EU-toimielimiä, jotka luovat tavallaan hyvinvointia niin kuin yritykset. Toinen tapa tarkastella tilannetta on ajatella, että me olemme yhteisomistajia tässä valtiossamme ja EU:ssa. ssa Tämä tarkoittaa yhteisvastuuta, ei sitä, että siirretään pelkästään vastuuta val- instituutioille tai valituille edustajille, vaan pyritään ponnistelemaan ja muuttamaan myös itseämme. Viimeiset neljä vuotta ovat osoittaneet ainakin kaksi asiaa rahoituskriisi on juurtunut vakavaan arvokriisiin ja väärin asenteisiin sitten viimeisen 30 vuoden hyvinvointivaltiomalli ei ole kestävällä pohjalla jatkossa. Tämän takia mentaliteetin muutos, vastuun kantaminen on niin ratkaisevan tärkeä. Toinen vaihtoehto voisi hyvinkin olla äh, on, onneton uusi uudentyyppinen maailma. Kiitos. Seuraavana SD-ryhmän nimissä edustaja Beres. Kiitoksia puhemies arvoisa liittokansleri. Mitä tulee sosiaalisiin kysymyksiin, Itävalta on antanut meille erittäin hyvän ehdotuksen, johon liittyy nuorisovakuutus. Kiitän tästä aloitteesta. Kiitoksia tästä aloitteesta olemme tarttuneet Euroopassa. Mä toivon, että Dublinissa ja EPSCO-kokouksessa tästä ehdotuksesta tulee eurooppalainen yhteinen ehdotus, jotta neljän seuraavan kuukauden aikana vaikeasta tältä olla nuori löytää ratkaisu, mutta tämä pitää voida rahoittaa ja komission jäsenen ehdotus tukeutuu vahvasti Euroopan sosiaalirahaston varoihin. Ja johdonmukaisella tavalla odotamme teiltä, että kun keskustellaan rahoitusnäkymistä, te tuette sitä ajatusta, että ehdotettaisiin tällaista Euroopan sosiaalirahaston käyttöoikeudesta 25 prosenttisesti kohesiopolitiikassa ja tämä tietenkin sellaisessa budjettiraameissa, että voidaan rahoittaa tällaista solidarisuutta tekin viittasitte tähän samassa solidarisuuden hengessä. Me tarvitsemme sitä, että esimerkiksi kreikkalaiset voisivat parantaa veropohjaansa ja tämän takia Jean-Claude Juncker, kun hän kävi jättämässä hyvästi toissapäivänä, me sanottiin, että toivotaan, että saksalaiset voivat auttaa kreikkalaisia, jotta tietäisivät, miten Kreik- mitä, mitä kreikkalaiset kätkevät Saksan pankkeihin epäpatriotisesti. Meistä tämä solidarisuuden pitäisi näkyä Euroopan tasolla ja tämän takia me tarvitsemme sitä, että edetään direktiivin kohdalla, joka käsittelee päästöjen verotusta. Ja teidän maalla on ratkaiseva rooli, jotta päästään tästä umpikujasta pois ja jotta voimme toteuttaa solidarisuutta käytännössä, jotta valtiot, kuten Kreikka, saavat todellakin tarvitsemansa apua. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Beres. Seuraavana sitoutumattivien nimissä edustaja Stadler. Arvoisa liittokansleri, sisäpolitiikkaa harjoitetaan kotimaassa, enkä lähde puuttumaan Itävallan sisäisiin asioihin. Mutta mitä me teimme kriisin vastustamiseksi? Mitä on tapahtunut? riski on vain siirretty eurooppalaiselle veronmaksajalle. Me olemme siirtäneet velkaa muille. Me olemme vain ostaneet lisää aikaa. Me emme ole mitään ratkaiseet. Portugalissa, Espanjassa työttömyysluvut ovat järkyttäviä. Nuorisotyöttömyys vielä kauheampi tilanne. Kasvusta ei ole puhettakaan. Pankkiunioni on aivan täysin lasten kengissä keinottelijoilla ei ole mitään vaaraa, ja jos yksityinen sektori ei osallistu toimiin millään tavalla, vaikka huippukokouksissa sanotaankin jotain aivan muuta, niin sehän johtaa vain ja ainoastaan veronkiertoon, johon mekään emme voi puuttua, niin kuin täällä on sanottu. Silläkään saralla ei tehdä yhtään mitään. Mutta mikä on fakta? Miljardeja on siirretty kriisimaille – ja taas samaiset maat saavat uudemman kerran var- rahaa käyttöönsä ilman mitään vastuuta, ilman vakautta, ilman rakenteellisia muutoksia ja ilman, että kansantaloutta olisi saneerattu. Vain puhutaan puhumistaan, siihen mekin olisimme kyenneet. Tätä varten teidän ei olisi tarvinnut tulla ihan Strasburgiin asti. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Kansanpuolueen nimissä Milan Mon. Kiitoksia puhemies kiitän liittokansleri hänen solidaarisuuden hengestään ja hänen ajatuksiaan, ajatuksestaan koskien tulevaisuutta. Tähän liittyy nyt vähemmän epävarmuutta kuin vuosi sitten on edistytty Euroopan neuvostossa 2012 loppuvuodella. Samoin on KP e tehnyt tärkeitä päätöksiä, on voitu ylittää epävarmuutta siitä, että euroa voitaisiin muuttaa ja e- mutta se, mitä on saavutettu, ei vieläkään riitä. Tarvitaan kansallisia uudistuksia, täytyy edelleenkin edetä, jotta talous- ja äh, rahaliiton tasolla on myös tällainen finanssipoliittinen sopimus, ja se toteutuu kriisin vaatimalla tavalla. Sitten neljä puheenjohtajan asiakirja, sen pitää mielestäni saada tukea ja nythän ne tiedetään, että Espanjan viranomaiset tätä tukevat. Olen samaa mieltä, arvoisa puhemies, liittokanslerin kanssa siitä, että täytyy että yleisen mielipiteen, ja kuten sanotte, nuorten täytyy tukea eurooppalaista hanketta, mutta he tekevät sen vain silloin, jos EU auttaa kriisistä selviytymisessä ja toimivat näin, jos EU nähdään ratkaisuna eikä ongelmana. Tällaista kertomusta tavallaan kerrotaan tällä hetkellä EUsta ja meidän pitäisi vaikuttaa kriisistä selviytymiseen. Sitten vielä toinen argumentti, jolla perustelen Euroopassa integraatiota. Tässä on kysymys uudesta kontekstista monipaissa maailmassa, jossa on uusia toimijoita mukana. Niin kuin komission puheenjohtaja Barossa on sanonut, tässä maailmassa koolla on merkitystä. Jos olemme yhdetty niin olemme vahvempia. Muutoin joudumme e- merkityksettömäksi. EUn e tulevaisuus vaatii yhtenäisempää ulkopolitiikkaa johon Lissabonin sopimus hetki sitten pyrkii. Paljon kiitoksia. Seuraavana SD-ryhmän nimissä edustaja Gualtieri. Puhemies, hyvä liittokansleri. Kun puhutaan EUn tulevaisuudesta, se tarkoittaa, että vastataan kahteen kysymykseen. Onko eurooppalainen sosiaalinen malli taakka vai resurssi, jotta voidaan tarttua globalisaation haasteisiin? Oletteko sitä mieltä, että sen puolustaminen pitäisi jättää yksittäisille jäsenvaltioille vai pitäisikö olla aito demokraattinen eurohallitus? Sanomme kyllä molempiin kysymyksiin ja olemme mielessämme, kun sanotte sama asia. Eurooppa, joka perustuu vakauteen, mutta myöskin osoittaa solidaarisuutta, demokraattisuutta ja kasvua. Jotta päästään eroon sokeasta kuristumispolitiikasta ei tarkoita, että palataan finanssikurittomuuteen. Se tarkoittaa sitä, että on budjettikuria, ja eurooppalaista politiikkaa, jotka määritellään yhdessä sosiaalisen kohesion kanssa. Tätä, tämä oikea eurooppalainen budjetti pitäisi olla. Se, mitä sanoitte pankkiperustusrahastosta, se on hyvin vaikuttavaa, mitä sanoitte, ja finanssi vakauttaminen mahdollistaa sen, että syklien, sykliä vastaan menevää politiikkaa voidaan harjoittaa sosiaalinen pilari. Voimme aloittaa siitä, että asianmukaisesti rahoitetaan eurooppalaista nuorisotakuuta, joka näyttää toimivan niin hyvin Itävallassa. Ylittökansleri, kiitoksia, että tulitte tänne tänään iltapäivällä ja siitä, mitä sanoitte meille. Olemme varmoja, että seuraavien kuukausien aikana taistelu eurooppalaisen sosiaalisen sopimuksen ja demokraattisen ja muun puolesta saatiin tukenne. Kiitos ja seuraavana kansanpuolueen nimissä edustaja Sarius Volski. Kiitoksia puhemies. Liittokansleri, tervetuloa ja kiitän teitä Euroopan sitoumuksistanne, mutta odotin enemmän EUn tulevaisuuden rakenteelta liittokanslerilta maasta, joka on euroalueen ja siihen kuulumattomien maiden välissä. Pahoittelen sitä, että valtion päämies Mm, käsit, ei, ei puhunut sanaakaan näistä uudemmista jäsenvaltioista eikä siitä, minkälainen vaara liittyy kahden nopeuden Eurooppaan ja, se, ja uhka, että EU jakaantuu ja jakaantuu uudestaan. Meidän pitäisi kaikkien Itävallanhan pitäisi olla huolissa. Se on yleensä edustanut keski eurooppalaista ulottuvuutta EU:ssa. ssa jos säästetään euroalueessa, niin pitäisi tapahtua sen kustannuksella, että yhtenäisyys kärsii ja luodaan kahden nopeuden Eurooppaa. Jaettu EU on paha asia Itävallalle ja sen eduille. Minä mainitsin, että mainitsitte puheenvuoron alussa nettomaksaja maasta. Haluaisin sanoa, että minä en pidä tästä termistä, koska jokainen maa on rikas maa ja rikkaat maat tietenkin ovat myös nettohyötyjä yhtenäistä talousalueesta euroalueen uudistukset ne eivät saa johtaa siihen, että tapahtuu jakoja euroalueen ja muun e-, EUn välillä. Meidän pidä sallia sitä, että keskipakovoima työntää muut jäsenvaltiot keskiöstä periferiaan. Tämän takia monet meistä täällä parlamentissa jatkuvasti ovat torjuneet mitkä tahansa ehdotukset komiteasta, joka, jossa käsitellään vain euroalueen maita tai olisi tällainen käsite erillinen EU, euroalueen talousarvio. Kiitoksia ja viimeisenä sitten edustaja Brock EPP-nimissä. kollegat, Minäkin haluaisin sanoa, on pitkä tie eh, yleisöosastokirjoituksesta puheeseen tänään, mutta hyvä tie ja kiitän teitä siitä, että liittokansleri otitte esille rakennemuutokset, kasvu, finanssikuri, toitte nämä yhteen nämä käsitteet, se on oikea tie, jotta haasteisiin voidaan vastata ja toivon, että kuulutte niihin, jotka sitten tulevina kuukausina monivuotista rahoituskehys neuvotteluissa äh, annat arvoa sille, että äh, kasvu- ja innovaatioosuutta ei vähennetä. Mutta näyttää myös tärkeältä, ja tässä liityn Serifvolskin sanoihin, että yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyys tarkoittaa sitä, että kaikilla on samat velvoitteet ja että niistä otetaan vaarin. Sen vuoksi erityisehdot Briteille eivät sovi nykyaikaan ja odotamme Cameronilta sitä äh, ja että sanomme, että euro on 25 valuutta ja niiden, joilla ei ole ottanut mahdollisuutta. Että tämä nähdään kysymyksenä, että ei pankkivalkonnassa eikäkään äh, talous- ja pankkiunionin valvonnassa voida suvata sitä, että Euroopan 27 Eurooppaa häiritään ja että yhteisömenetelmää äh, häiritään. Ja olen varmaa, että käsite mone otetaan esille ja taataan yhtenäinen Eurooppa, eikä mitään muuta. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Brock. Seuraavana puheenvuoro liittokansleri Feynmanille. Kiitoksia herra puhemies. Haluan vielä kerran kiittää tästä käymästämme keskustelusta. Saanen esittää yhden kriittisen huomion. Ymmärrän toki mikä ero on parlamentin ja neuvoston välinen ero, mutta näkemyserot ovat usein suuret ja me käymme kiivaita keskusteluja, mutta me ainakin tulemme paikalle. Ja kun katson tähän suuntaan, niin kiitän kaikkia niitä, jotka ovat päässeet paikalle. Sillä tällainen vuoropuhelu tyhjän tuolin kanssa, niin ei se hirveästi innosta, ainakaan niin paljon kuin keskustelu sellaisen henkilön kanssa, joka on ihan oikeasti paikalla. Kiitokset siitä, että olette tulleet tänne ja minulle on suuri ilo ja kunnia saada olla teidän vieraananne täällä tänään. Pari asiaa haluaisin korostaa. Ensinnäkin seuraavaa. Euroopan kahtiajako. Minäkin olen vakuuttunut siitä, että juuri Itävallan kaltainen maa, jolla on historiallisesti ja muutenkin tiivit suhteet niin sanottuihin uusiin maihin, niin kyllähän me olemme velvollisia toimimaan tehokkaasti. Ja niin kuin täällä on sanottu, Itävalta tekee hartiavoimin töitä sen puolesta, ettei Euroopassa tapahdu kahtia jakoa. Eli että euromaat olisivat ne tärkeät maat ja sitten muut ovat muita unionin maita. Me puhumme yhteisestä Euroopasta ja Euroopan unionista. Mutta David Cameronin ja yhdistyneen kuningaskunnan edustajille toteaisin, että yhteinen Eurooppa ja yhteinen etenemistahti tarkoittaa sitä, että kukaan ei jää seisomaan ja jarruta muiden etenemistä. Yhteinen Eurooppa edellyttää, jos halutaan edetä yhteisellä nopeudella, myöskin yhteistä liikettä. Ja koska olen vakuuttunut siitä, että rahoituskehykset vaativat laaja-alaisempaa keskustelua, niin silti me olemme jo tiellä, oikealla tiellä, niin kuin keskustelut ovat tänään osoittaneet. Mitä hyötyä siitä on, jos keskustelemme koulutustakuusta, työttömyyden vastaisesta taistelusta ja niin poispäin, jossa rahaa ei ole tähän toimintaan. Ja tästäpä syystä uskon, että rahoituskehykset kaipaavat lihaa luiden ympärille. Ja ne, jotka eivät ole vielä lähteneet liikkeelle, heitä täytyy rohkaista liikehdintään, sillä jos emme anna vastauksia, niin se on kaikista huonoin vastaus. Vastaus kansalaisille, vastaus niihin haasteisiin, jotka on meille esitetty. Eli tarttukaa näihin ongelmiin, tehkää päätöksiä Euroopan nimissä, osoittakaa, että eurooppalaiset kansanedustajat kykenevät ratkaisemaan ongelmia. Tästäpä syystä me kaipaamme näitä tuloksia ja vastauksia. Ja saanen palata vielä siihen, mitä edustaja Stadler puheenvuorossaan totesi. Miettikäämme hetken aikaa sitä e, mahdollisuutta, että me olisimme vain hyväksyneet sen, että viime vuonna jokunen maa olisi ajautunut konkurssiin. No ketkä olisivat kärsineet tästä? Ehkäpä ne, jotka äh, omistavat rahoituslaitoksia, jotka ennen kriisiä tai jopa kriisin aikana käärivät sievoiset voitot. Ei, eivät he olisi kärsineet pätkän vertaa, vaan kansalaiset, työtä tekevät kansalaiset, jotka kaipaavat kipeästi apuamme. Ja se olisi vienyt kansalaisilta toivon hyvästä tulevaisuudesta. Ja tästäpä syystä olenkin ylpeä siitä, ettei yksikään jäsenvaltio ajautunut vararikkoon. Päätöksiä on tehty viime hetkillä kylläkin, mutta suojamekanismit ovat purreet. Ja käymämme keskustelu ja esitetyt kommentit, jotka olen tänään täällä kuullut, esimerkiksi veronkierron vastaisen taistelun liittyen, nämä kommentit kirjaan muistiin ja haluan todeta teille, että yksissä tuumin yhteistyössä toimielinten välillä, toimielinten kanssa, erityisesti yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa ja valtioiden ja hallitusten päämiesten kanssa, voimme etsiä ratkaisuja, yhteisiä lähestymistapoja. Sitä kautta voidaan taistella rahoitusmarkkinakriisiä vastaan. Silloin meillä on yhteinen Eurooppa, josta emme ainoastaan me unelmoi, vaan myöskin ne, jotka aikanaan antoivat lähtölaukauksen tälle hankkeelle. Toivottavasti myöhemmässä vaiheessa nuoriso voi sanoa, että me olemme omalta osaltamme voineet kantaa kortemme kekoon tässä yhteisessä projektissa. Kiitoksia. Kiitoksia liittokansleri Faiman näistä sanoistanne. Kiitokset arvoisat edustajat tästä vilkkaasta keskustelusta. Päätän keskustelun tästä esityslistan kohdasta tähän.